tästä kyseisestä aiheesta. Kiitoksia. Seuraavaksi pääsemme edustaja Weberin mietintöön EUn perusoikeuskirja, tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa ja annan neljäksi minuutiksi esittelijälle puheenvuoron. Renata, saat puheenvuoron. arvoisa Kiitos puhemies. Kollegat, me toteamme, että tiedotusvälinevapaus on perusoikeus Euroopan unionissa ja se on sitä, mutta nyt meidän täytyy tarkastella tilannetta EU-ssa tällä hetkellä. Hyviä puolia on, mutta myöskin vahvoja syitä sille, että meidän pitäisi olla huolissamme. Tässä talossa olemme käyneet useita keskusteluja tiedotusvälineiden tilanteesta eri jäsenvaltioissa. Ja haluaisin kiittää komission jäsen Kruusia hänen jatkuvasta tuestaan tiedotusvälineiden vapaudelle voisinpa todeta tämän komissiolle yleensä, mutta totuus sille, että tämä mietintö on ylipäätään olemansa, olemassa, on se, että parlamentti haluaisi nähdä vahvemman reaktion komission suunnalta ja varsinkin perusoikeuksista vastaavan komission taholta aina silloin, kun media tai tiedotusvälineet ovat olleet uhanalaisena jossakin jäsenvaltiossa. Sopimu, perussopimuksen kaksi artiklaa ja perusoikeuksien artikla 11 ovat sellaisia, että komission täytyy suojella niitä erittäin vahvasti perussopimusten suojelijana, mutta näin ole kuitenkaan tapahtunut tähän mennessä. Toivon, että suuntaviivat ja suositukset tässä mietinnössä tästä lähtien otetaan huomioon myöskin komission taholta ja jäsenvaltioiden taholta, koska ne eivät edusta ainoastaan meidän näkökantaamme äh, kansalaisten valitsemana elimenä, vaan myöskin satojen äh, kuulemisten äh, tilannetta eri, eri elinten kanssa. Perusstandardit, kuten esimerkiksi riippumattomuus, lehtimisten riippumattomuus, pitäisi olla läsnä kaikkialla. EUn jäsenvaltioiden tulisi tukea ja edistää tutkivaa journalismia, myöskin eettistä journalismia. On erittäin huolestuttavaa, että journalistit äh, ovat sellaisessa tilanteessa, että joutuvat uhatuiksi ja jopa väkivallan kohteeksi. Haluamme varmistaa, että journalistit voivat toimia vapaasti. Tällaisia hyökkäyksiä journalisteja vastaan pitäisi pitää myöskin hyökkäyksinä median vapautta vastaan. Tästä syystä näitä pitäisi välittömästi alkaa tutkia on äärimmäisen tärkeää, että jokaisessa jäsenvaltiossa on, on hyvä lainsäädäntö, joka suojaa journalisteja yhteiskunnan vartiokoirina. Meidän pitäisi välttää sellaisia tilanteita, kuten omassa maassani Romaniassa, jossa seitsemän vuoden jälkeen, kun journalisteja on, heihin kohtaan vastaan on hyökätty, ei ole tehty mitään, vaan perustuslakituomioistuimen tuomion jälkeen tuetaan rekriminalisointia Mietintö, josta äänestämme huomenna, pyytää näiltä jäsenvaltioilta, jossa tämä edelleenkin on rikos, poistamaan rikosnimikkeen mahdollisimman nopeasti. Me tarvitsemme tiedotusvälineiden omistajuuden läpinäkyvyyttä. Me tarvitsemme sääntöjä, jotta voimme välttää eturistiriidat ja myöskin täytyy valvoa, mitä media tuottaa. Me tarvitsemme myöskin valvontaelimien riippumattomuutta. Me tarvitsemme, että journalistit eivät kirjoita meistä hienoja asioita, vaan kertovat meille kaikille asioista ja myöskin pitävät silmällä meitä poliitikkoja. Meidän täytyy varmistaa, että he pystyvät tekemään työnsä. Tämä on tämän mietinnön pohjalla. Kiitoksia. Thank you. <clears throat> And first I... Kiitos. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron vuoron herra Luhanille. Hän on paikalla 666. Voitte kyllä vaihtaa paikkaa, jos haluatte. No en minä nyt valinnut tätä itse tätä epäonnen lukua. Äh, kiitos arvoisa puhemies ja kiitos komission edustajalle ja myös kollegoille. Haluaisin kiittää edustaja Weberia hyvästä mietinnöstä. Hän on tehnyt paljon työtä ja tiedotusvälineisiin liittyvät ongelmat ovat kaikkialla hyvin samantyyppisiä Euroopan unionissa. Ja sen takia tämä mietintö on erityisen ajankohtainen tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset. Tämän pitäisi toimia kannustimena Euroopan komissiolle, jotta se tulevaisuudessa entistä ponnekkaammin sääntelisi tiedotusvälinealaa. Haluaisin kaksi asiaa nostaa esille. Ensiksi kaupallinen massamedia, jossa tarvitaan selkeitä sääntöjä kun pohditaan, ketkä ja mitkä tahot hyötyvät kaupallisesta mediasta, miten nämä edunsaajat saavat arvokasta tietoa kuluttajista. Ja toiseksi haluaisin nostaa esille ne mekanismit, joilla Euroopan unioni pyrkii varmistamaan tiedotusvälineiden valvonnan Euroopassa pyritään noudattamaan näitä perusoikeuksia. Tämähän sisältää myös tiedotusvälineiden monimuotoisuuden sekä lehdistön vapauden. Kiitos. Ja sitten seuraava puhuja, alkaa. hyvä. Sanom a A jelentés egyértelműen kimondja, hogy a médiahatóságnak függetlennek kell lennie, a kormány, a parlamenti többség vagy bármely más... Kiitoksia. Väitetään myöskin, että median pitäisi olla riippumaton esimerkiksi hallituspuolueiden, opposition ja parlamentin, parlamenttiin nähden. Me olemme yksimielisesti äänestäneet tästä valiokunnassamme ja toivon, että tämä mietintö saa myöskin vakuuttavan enemmistön täysistunnossa. Me emme halua säännellä lehdistöä liian pitkälle, mutta meidän täytyy kuitenkin edistää eurooppalaisia arvoja ja tiedotusvälineet ovat hyvin tärkeä eh, eurooppalaisen demokratian peruspilari lehdistön vapauden tilanne on sellainen, että tästä tulisi valvoa jäsenvaltiossa. Se otetaan myöskin esille, että tutkiva journalismi tarvitsee eurooppalaista tukea. Mielestämme eh, on myöskin hyvä, että komission asiantuntijat ovat päässeet samankaltaisiin johtopäätöksiin kuin LIBE-valiokunta. Ja haluaisin myöskin kiittää komission jäsentä henkilökohtaisesti ja toivon, että jatkamme hyvän yhteistyön linjoilla. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Rova Sargentini. Dank u voorzitter. En dank u mevrouw Weber. Kiitos puhemies. Kiitos teille Rova Weber mietinnöstä, jota olemme odottaneet jo pitkään. Muistelkaamme vain sitä, että tämä mietintö on nyt tullut tänne pitkällisen keskustelun jälkeen viestintävälineiden tilasta nimenomaan Italiassa ja Unkarissa, mutta me emme saisi rajoittaa ja rajoittua vain siihen, että osoitamme sormella näitä kahta maata, koska mehän tajuamme nyt, että on vielä paljon paljon maita Euroopassa, joissa on paljon ilmaisun ja lehdistönvapausongelmia. Me tiedämme, että todellinen demokratia on, ei ole mahdollista ilman vapaata lehdistöä. Euroopan parlamentissa me emme ole täällä kertoneet, kertomassa lehtimiehille, mitä he voivat tehdä, mitä he eivät voi tehdä. Ei se ole meidän tehtävämme. Mitä me haluamme tehdä on valvoa, jotta näillä toimittajilla, lehtimiehillä olisi vapaus kirjoittaa sitä, mitä he haluavat kirjoittaa ja että kansalaiset voivat valita tuon tai tuon lehden tai viestintävälineen ja että nimenomaan olisi lehdistön moniarvoisuus minä esitän kysymyksen komissiolle tämän mietinnön myötä, toivottavasti joka huomenna hyväksyttäisiin, äänestettäisiin suurella enemmistöllä. Kysyn komissiolta, voimmeko ryhtyä toimenpiteisiin komission taholta, jotta lehdistön moniarvoisuus todella muuttuisi lainsäädännöksi ja toimittajat voisivat kirjoittaa, mitä heidän pitää kirjoittaa. Kiitos sitten herra Piotrowski. Kiitos, arvoisa puhemies. Tässä mietinnössä kohdassa kolmekymmentäyksi Euroopan parlamentti kehottaa komissiota tarkistamaan, onko komissio antanut lähetystoiminnan harjoittajille toimiluvat objektiivisin ja syrjimättömin kriteerein. Komission pitäisi varmistaa, ettei syrjiviä käytäntöjä ähm, harjoiteta. Ajattelen tässä nimenomaan Puolan katolista mediaa. Tässä Terfam televisiokanavan lähetystoimintaa on estetty Puolassa. Olen toimittanut jo kirjeen komissaari Krössille ja hän on osoittanut tukensa pyrkimyksillemme, mutta mitään vaikutusta ei ole saatu aikaan. Euroopan parlamentissa järjestettiin vastikään kuulemistilaisuus syrjivistä käytänteistä katolista mediaa vastaan Puolassa. Poliitikot ja kansalaiset keräsivät äh, syrjintää vastustavaan aloitteeseen yli kaksi miljoonaa allekirjoittajaa. Tämä on sen verran vakava asia, että siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Panie przewodniczący, szanowni państwo, problem wolności mediów Unii Europejskiej to... Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tiedotusvälineiden vapauden e, tilanne on, liittyy perusoikeuksiin. Ei ole olemassa demokratia eikä standardeja. Ne ovat kuitenkin Euroopan unionin perusta. Ikävä kyllä huolimatta siitä, että Euroopan komission puolelta tulee kyllä jotakin eriäviä mielipiteitä, niin kyllä siellä aika kaksinaismoralistisesti toimitaan. Ja tästä syystä me olemme varsin huolissamme. Meidän ei tulisi ainoastaan nimetä niitä maita, jossa tiedotusvälineet ovat uhattuina, vaan meidän pitäisi myöskin tulla väliin silloin, kun tiedotusvälineiden vapautta rajoitetaan tai käytetään hyödyksi. Me todellakin otamme tämän vakavasti, koska tämä on perusoikeus. Tämä on EUn tärkeimpiä pilareita. Edeltäjäni eh, edustaja Piotrowski puhui juuri näistä lisenssiongelmista tiettyjen eh, TV-kanavien osalta Puolassa. Me emme ole saaneet mitään reaktiota Euroopan komission puolelta. Toivon, että samoja standardeja sovelletaan kaikkiin maihin. Näin komissio pysyy myöskin uskottavana tässä asiassa. Kiitos sitten edustaja Edenhauser. Äh, Kiitos arvoisa kollega Weber. Haluaisin yhden asian nostaa esille, nimittäin verkkoneutraalius. Äh, tämä esiintyy mietinnössä vain kerran ja sekin kulttuurivaliokunnan kannanotossa. Siinä todetaan, että verkoneutraaliuden periaatteesta täytyy pitää kiinni. Itse mietintötekstissä verkoneutraaliudesta ei mainita sanallakaan, ja se on kyllä vahinko. Johtuen siitä, että elämme digitaalisessa yhteiskunnassa, eivät ainoastaan tietokoneet ole toisissaan yhteydessä, vaan tulevaisuudessa kaikki esineet ovat toisiinsa yhteydessä. Kirjat, tiedotusvälineet siirtyvät yhä enemmän verkkoon, joten verkon neutraaliudesta pitäisi todella puhua ja siitä pitää kiinni. On tärkeää, että kaikkia tietoja kohdellaan samalla tavalla. Se on hyvin keskeinen kysymys, mitä tulee tiedotusvälineiden vapauteen, eh, mielipidevapauteen ja median moniarvoisuuteen. Sen takia on tärkeää, että Euroopan tasolla verkkoneutraaliuden periaatte korostuu ja siitä pidetään kiinni. Kiitos. Kiitos.

kroes biztos asszony teljes mértékben minä olen täysin samaa mieltä Weberin kanssa. On aivan totta, että komissiolta täytyy pyytää uusia ehdotuksia, joilla pyritään takaamaan tiedotusvälineiden vapaus ja sen yleiset edellytykset EU:ssa. Minä olen sitä mieltä, että pitäisi perustaa eurooppalainen valvontamekanismi, jotta lehdistön vapaudesta voidaan pitää kiinni ja sen toteutumista eri jäsenmaissa voidaan valvoa. Unkarissa tiedotusvälineiden vapauden kohdalla on ilmennyt ongelmia ja Weberin mietinnöstä tämä käy myös ilmi. Ja Kiitos komissaari Kruusille. Unkarin media on nyt uudistettu, mutta tärkeintä ongelmaa ei ole vielä ratkaistu. Nimittäin juuri nämä tämänhetkiset mediat Unkarissa eivät ollenkaan heijastele unkarilaista todellisuutta. Uutislähetykset lähetykset vääristelevät totuutta. Ne suorastaan valehtelevat, eivätkä unkarilaiset saa tällä hetkellä objektiivista tietoa panie przewodniczący! szanowni państwo! to sprawozdanie warte jest poparcia. kiitoksia hyvät naiset ja herrat tämä mietintö on tukemisen arvoinen. muun muassa siellä on joitakin kohtia julkisesta tiedotusvälineistä. haluaisin kiittää esittelijää tästä. Tämä ehdotus tuli kulttuurivaliokunnalta ja minä olin yksi aloitteen tekijöistä ja täten haluaisinkin tukea näitä kohtia. Totta kai Euroopassa meidän tilanteemme on parempi kuin esimerkiksi muualla maailmassa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tilanne on tyydyttävä. Kollegani ovat antaneet tässä yhden TV-kanavan esimerkin. Kerron teille, että liikenneministeri on pyytänyt 8 miljoonaa euroa takuuksi yhdeltä lehdeltä, joka kirjoitti hänen kelloistaan, jotka olivat paljon kalliimpia kuin mihin hän, hänellä olisi varaa palkkansa puolesta. Puolan pääministeri vei yhden näistä lehdistä tuomioistuimeen, koska siellä kirjoitettiin vitsi ja ja näin sitten, koska tällainen vitsi oli lehdessä, journalistit ovat joutuneet oikeuteen, mutta haluan kuitenkin kiittää tästä mietinnöstä. Vetoaisin komission suuntaan. Pyydän, että katsotte, mitä tapahtuu Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Kiitos. Sitten vielä Rouva Jaslovieska Puolasta. Kuulemme toisen mielipiteen. Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvät naiset ja herrat, kolme vuotta sitten hyväksyimme direktiivin audiovisuaalisista palveluista. Ja olemme varmasti oikeilla linjoilla tässäkin, mutta mietinnön tekijäkin mainitsee, että alaikäisiä ei vieläkään suojella riittävässä määrin erityisesti mitä tulee mainossisältöihin ja kaupallisiin sisältöihin. Mietinnön esittelijä ottaa tämän ongelman esille, mutta meidän tulisi vielä enemmän pohtia, minkälaisia pehmeitä välineitä voitaisiin ottaa käyttöön. Voitaisiin laatia jonkinlaiset käytännesäännöt, joita jäsenvaltioissa tulisi noudattaa, mitä tulee haitalliseen kaupalliseen sisältöön, joka on suunnattu lapsille, erityisesti kun kyse on vaikkapa epäterveellisen ruoan mainostamisesta. Tutkimus osoittaa, että kaupallinen mainonta, joka mainostaa suolaista, rasvaista tai makeaa ruokaa, voi haitata lasten terveyttä. Ja lääkäritkin ovat sitä mieltä, että ylipaino on yksi EUn suurimmista terveysongelmista, joten tämä pitää kyllä estää jotenkin. Niin, joku sanoi, että pitäisi lopettaa lihansyönti, sen minä jo teinkin. Seuraavaksi herra Koferaatti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Lehdistön vapaus teemana on tärkeä, arkaluotoinen, monimutkainen, koska rajoitukset ovat, ilmenevät eri tasoisina ja usein niitä on aika vaikea paikantaa. Ehkä hyvinkin pinnallisesti voidaan siinä onnistua. Vapaudet ovat lainsäädännössä ihan uhanalaisia, ainakin näin on asianlaita Unkarissa. Joissakin vapaudet on rajattu keskittymisiin lehdistössä ei aina pysty välittömästi hahmottamaan koko tilannetta. On muita vapauksia, joita on evätty eturistiriitojen takoja, eli ne, jotka ovat johtamassa tiedotusvälinejärjestelmän toimivuutta ja ne, joilla on myös institutionaalisia poliittisia toimia. Näin on ollut usein minun maassani näin on käynyt usean otteeseen viime vuosien aikana minun maassani. Tämä kaikkihan edellyttää yhä suurempaa valppautta meidän taholtamme. Meidän pitää myöskin tutkia nämä verkostot, jos me todella haluamme taata todellisen vapauden. Emme rajaa vain näihin perinteisiin keinoihin. Kiitos sitten herra Kelly. Äh, on selvää, että yksi perusperiaatteista demokraattisessa yhteiskunnassa on lehdistön vapaus. Kaikki varmasti olemme siitä samaa mieltä. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja tietysti myöskin Euroopan unionissa me haluamme kaiken korkeimmat standardit jokaisessa jäsenvaltiossa. Mutta on eri tapoja siitä, että miten lehdistönvapauden manipuloidaan. Me olemme kuulleet siitä, että sisältöä valvotaan, esimerkiksi kontrolloidaan liikaa yksittäisiä journalisteja radiossa ja TVssä, ja kaikki nämä ovat tärkeitä asioita, joista meidän tulisi puhua, mutta totta kai vapauden ohella myöskin tulee vastuu, varsinkin kun ajatellaan sitä, mitä Euroopan unionissa tapahtuu ja miten siitä raportoidaan. Jotkin tiedotusvälineet myöskin raportoivat hyvin kielteisellä tavalla. Meillä pitää olla korkeimmat standardit myöskin vapaudessa ja vapauden käytössä lehdistön sisällä. Ja tässä tarvitsemme myöskin kunnioitusta. Kiitoksia. Finally, Mrs. Ja sitten rouva Danchila viimeiseksi. Toate țările europene care au aderat sau... Kiitos arvoisa puhemies. Kaikki EU-hun pyrkivät jäsenvaltiot joutuvat noudattamaan Kööpenhaminan kriteereitä ja niihin sisältyy tiedotusvälineiden vapaus. Sehän mainitaan artiklassa 11 ja todetaan juuri, että lehdistön vapaudesta täytyy pitää kiinni. Valtiorahoitteiset tiedotusvälineet näyttelevät tässä tärkeää roolia. Niillä on yhteiskunnallinen velvoite tarjota kansalaisille objektiivista ja riippumatonta tietoa, ja niiden pitää olla vapaita ulkoisista paineista ja poliittisesta painostuksesta. Myös yksityisillä tiedotusvälineillä on samantyyppisiä velvoitteita, mitä tulee niiden tarjoaman tiedon laatuun, ja niinpä on tärkeää, että eurooppalaisissa tällaisissa kaksijakoisissa järjestelmissä, joissa yksityinen media toimii yhdessä valtiorahoitteisen median kanssa, pidetään kiinni tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta, jotta äh, kansalaiset saavat objektiivista tietoa. Haluaisin onnitella vielä mietintön, mietinnön tekijää. Kiitos. Kiitoksia viimeisimpänä Rue Tavares. Muito obrigado, senhor presidente. A nossa colega... Kiitos paljon, hyvä puhemies. Meidän kollegamme Rova Weber on tehnyt loistavaa työtä, kun hän puhunut lehdistön vapaudesta ja moniarvoisuudesta Euroopassa. Oh, se on ihan hyvin sopeutettu tähän Lissabonin sopimuksen jälkeiseen aikaan ja ottaa huomioon todellisuuden kentällä, koska siinä ei ole olemassa enää paljonkaan paikallista lehdistöä. Paikalliset uutiset ovat hyvin pieniä, vähän merkityksisiä. Ei, ja keskustelu euroalueesta on osoittanut, että lehdistö on tärkeää, jotta meillä on todella keskustelu ja todellinen eurooppalainen demokratia voisi toimia. Sen takia minä haluan muistuttaa nyt, että me olemme tehneet kommentteja korkean tason ryhmä on tehnyt sen ja Rova Cruz on, Cruzin on hyvä tietää tämä, että meillä on tämä uusi muotoilu EU de facto on sitä mieltä, että kansalaiset todella haluavat, että asiassa edetään ja että meillä olisi laki tiedotusvälineistä jotta enää puhuttaisi hyvin pinnallisesti toissijaisuusperiaatteesta, vain että todella otettaisiin tämä nyt käsittelyn alaisiksi perusoikeuden noudattaminen lehdistössä ja että meillä olisi todella riippumaton lehdistö koko eu alueella. Thank you, Kiitos, hyvät kollegat. Seuraavaksi komission jäsen päättää tämän puheenvuorokierroksen. Kiitoksia puhemies. Olen erittäin kiitollinen Renata Weberille tästä mietinnöstä ja olen myöskin kiitollinen arvon edustajille tänä iltana heidän puheenvuoroistaan tämän keskustelun puitteissa. Minä todellakin odotan huomista äänestystä. Se tarkoittaa sitä, että jos tämä on lopputulos, niin sitten kyllä tässä on hyvät näkymät edessämme. Tämä on äärimmäisen tärkeää osa meidän pohdintojamme siitä, miten voimme varmistaa median pluralismin ja vapauden koko Euroopan alueella. Me olemme esimerkiksi viime viikolla havainneet, että Yhdysvalloissa on myöskin suuria haasteita liittyen lehdistön vapauden riittävään suojelemiseen, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun me puhumme lehdistövapauden uhista tässä talossa. Aivan oikein täällä mainittiin, että se on yksi demokratiamme peruselementeistä ja jos nyt sitten komissio esitti tässä kysymyksen tästä, mutta kun sitten mainitaan maa, joka ei käsittele näitä perusoikeuksia riittävässä määrin ja komissio sitten tulee väliin, niin ymmärrän sen kyllä, mutta sitten tarvitaan myöskin välineitä – tarvitaan vastuuta ja mahdollisuuksia ja tämä on hyvä lähtökohta tälle keskustelulle toivon mukaan. On hienoa, että meillä on nyt selkeä mietintö, jossa on ehdotuksia konkreettisille toimenpiteille ja se myöskin antaa meille työkalut sille, että voimme käydä periaatteellista keskustelua jäsenvaltioiden ja kaikkien sidosryhmien kanssa, jotta voimme päättää mihin toimiin täytyy ryhtyä ja kuka niihin ryhtyy. Me tarvitsemme kolme asiaa. Ensimmäinen on selkeys EUn toimivaltuuksista. Tässä tarvitaan toimivaltuuksia, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Toiseksi täytyy pohtia sitä, miten voidaan parhaalla tavalla käyttää näitä toimivaltuuksia. Ja kolmanneksi tarvitsemme jäsenvaltioiden poliittista tahtoa, jotta ne tekevät oman osuutensa. Tämä on yhteinen peli. Ja olen iloinen siitä, että puheenjohtajavaltio Irlanti on myöskin osoittanut sitoumuksensa tähän. Todellakin toivon, että myöskin Liettuan puheenjohtajavaltio tulee rakentamaan tältä pohjalta. Ja kuten tiedätte, jokin aika sitten perustin riippumattoman korkean tason työryhmän. Äh, Vipka Freiberge on puheenjohtaja, entinen Latvian presidentti siellä pohditaan niitä asioita, jotka liittyvät median vapauteen ja pluralismiin. Tämä perustettiin aikaisemmin tänä vuonna ja se tulee tekemään raportin, jossa on 30 suositusta. Osittain ne ovat samankaltaisia kuin mitä sinä, edustaja Weber, tässä mietinnössä esitit. Haluan painottaa, että me toimimme jo joillakin osa-alueilla, jotka otettiin esiin sekä tuon korkean tason työryhmän suosituksissa, mutta myöskin Weberin mietinnössä. Esimerkiksi me tulemme alkoimaan äh, raha, jotta voimme ottaa välineen käyttöön. Tämä perustuu teidän budjettiinne ja alkointiinne. Tämä antaa paljon kokonaisvaltaisemman kuvan koska tuo pluralismi on uhattuna Euroopassa. Samanaikaisesti myöskin työstämme pilottihankkeiden täytäntöönpanoa, jotta saamme medianvapauden keskuksen Euroopassa. Ja tulemme tekemään ehdotuksia hyvin pian. Myöskin toimenpiteet medianvapauden liittyen edellyttävät erittäin laajaa sidosryhmien kuulemista. Tästä syystä myöskin esitin kahta kuulemista ja tarkoituksena on saada myöskin palautetta ja äh, myöskin tuon toisen kuulemisen tarkoituksena on saada tietoa äh, sääntelyviranomaisten mielipiteistä. Tähän liittyy myöskin, myöskin artiklan 30 mahdollinen muuttaminen ja tästä syystä Onkin hienoa, että Renate Weberin mietintö tulee juuri sellaisena hetkenä, kun me tarvitsemme lisää materiaalia keskusteluille, joten tämä on ajallisesti aivan erinomainen hetki. Kun nuo kuulemiset päätettiin, tai kun ne päätetään, kesäkuussa saamme paremmin tietoa siitä, mitä meidän tulee tehdä. Ja toivon, arvon puhemies, että voimme myöskin keskustella konkreettisista toimenpiteistä myöhemmin, mutta tarkoituksena on myöskin saada konkreettisia tapahtumia aikaiseksi. Ja nämä asiat yhdistävät teidän parlamenttinne ja komission. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenelle ja myös asiantuntijoillenne näistä kiinnostavista keskusteluista ja kiitän myös kollegoita ja Rova Weberia erinomaisesta mietinnöstä. Haluaisiko joku vielä käyttää puheenvuoron? Pyysikö joku puheenvuoroa? No niin, voimme siirtyä sitten seuraavaan keskusteluun, jos näin ei ole. Huomenna 12.30 tästä äänestetään. Seuraavaksi herra Boriksen mietintö audiovisuaalisista mediapalveluista ja niitä koskevasta direktiivistä. Herra Boris, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies.